I want to welcome you to our Econ committee. No niin, tervetuloa. In a proper way, but be careful. I hope you check the agenda. This 30 minuuttia oli varattu budjettimenettelyyn, mutta se on nyt lykätty kuudesta puoli seitsemään, koska budjettivaliokunnan yleisesittelijä Geyer joutui yllättävästi koordinaattorin kokoukseen, jossa häntä ehdottomasti tarvittiin. Eli ensin esityslistan hyväksyminen. Onko huomautuksia siitä? Eli esityslistan hyväksytty. Sitten yksi lyhyt ilmoitusasia. Eli ilmoitan nyt jäsenille, että huomenna tämä kokoussali järjestellään uudelleen koska meillä on yhteiskeskustelua budjettivaliokunnan liittyen. Everyone got it. We will have the meeting here, but you will be seated somewhere different as we, I don't know, mixture or budget, Aecon separated. We will see how the services will deliver this service. That is my only announcement, so take... Se oli ainoa ilmoitusasia, eli huomenna te olette sitten jossain muualla. Sitten siirrymme suoraan kohtaan neljä, eli vihreä kirja vähittäisrahoituspalveluista. Ja esittelijä Ludvigson saa puheenvuoron. Ole hyvä. Tack så mycket för ordet, eh, herr ordförande. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tänään aloitamme erittäin mielenkiintoisen työn. Komission vihreä kirja, joka koskee rahoituspalveluita pienyrityksille ja yksityisille henkilöille on monella tapaa aivan erityinen. Se heijastelee omalla tavallaan uutta tapaa työstää lainsäädäntöä erittäin dynaamisilla markkinoilla. Olen varma siitä, että saamme aikaiseksi erittäin hyvän ja antoisan keskustelun näistä kysymyksistä. Alkuun haluan sanoa, että haluan painottaa sitä, että haluan tehdä tästä työstä mahdollisimman yhteistyökykyistä Haluan tehdä läheistä yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja odotan aktiivista yhteistyötä ja toivottavasti erittäin rakentavaa prosessia kaikissa sen vaiheissa. Vihreä kirjan aloite minun mielestäni osoittaa sen, että komissio on valinnut oikean tien. Jotkut sanovat, että nyt on aivan liian varhainen hetki vielä katsoa näin pitkälle eteenpäin, ja komission olisi pitänyt odottaa sitä, että uusi lainsäädäntö, joka hyväksytään vuosien aikana olisi ensin täytäntöönpantu. En ole aivan samaa mieltä. Olen sen sijaan sitä mieltä, että on hyvä, että komissio toimii tässä vaiheessa, ja tämä kolmestakin eri syystä. Ensinnäkin lainsäätäjinä meidän täytyy huolella seurata tämän dynaamisen markkina-alueen kehitystä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että uusi lainsäädäntö todellakin toimii ja että sitä mukautetaan tai täydennetään niin, että siitä tulee selkeää ja että lisää toimenpiteistä määrätään. Vihreässä kirjassa on monia lupavia osioita sen suhteen, millä tavalla uutta lainsäädäntöä voidaan rakentaa edelleen. Toiseksi on aivan selvää se, että meillä on paljon tehtävää, kun pyritään luomaan rahoituspalveluille sisämarkkinoita. Mehän emme ole itse asiassa juurikaan päässeet pitkälle Yhä edelleen rajoitettavat esteet ovat aivan liian lukuisia ja ne ovat aivan liian korkeita. Kolmanneksi on tärkeää ottaa huomioon kaikki ne uudet mahdollisuudet, joita digitalisointi tarjoaa. Se voi yhdistää palvelutarjoajia, kuluttajia, pienyrityksiä aivan e- uudella tavalla. Se merkitsee sitä, että kuluttajasuojaa täytyy valmistella ja vahvistaa ja jos asia hoidetaan älykkäällä ja valvotulla tavalla, voidaan saada aikaiseksi monia myönteisiä vaikutuksia. Tätä potentiaalia on turha tuhlata. Ja millä tavalla meidän pitäisi sitten työstää tätä aluetta tulevaisuudessa? Mitä konkreettisia aloitteita täytyisi käynnistää vihreän kirjan pohjalta? Minusta meillä on useita tärkeitä haasteita. Perustavanlaatuinen niistä on se, että vahvistetaan komission kykyä toimia digitalisoinnin, ja tietojen keruun ja analyysin parissa. Useat ajatukset vihreässä kirjassa ovat aika heikosti perusteltuja. Tähän tarvitaan huomattavasti vahvempaa toimintaa, jotta järkevällä tavalla voidaan päästä terävään lainsäädäntöön. Toinen keskeinen haaste on se, että meidän tulee tunnustaa se, millä tavalla toimitaan paremmin sekä kansallisella että Euroopan unionin tasolla. Tässä prosessissa, ide, prosessin täytyy olla huomattavasti joustavampi rajoilyttävissä tapauksissa. Muita haasteita ovat ne, että me kaikki se, mitä teemme, luo tasaveroisen toimintaympäristön. Kaikkien toimijoiden pitää kyetä kilpailemaan samoilla ehdoin. Se, joka voittaa ja se, joka häviää, sen päättävät asiakkaat eivät äh, kieroutunut säännöstä. Tämä on paras tapa viedä kehitystä eteenpäin. Toinen haaste koskee sitä, että meidän täytyy varmistaa se, ettei saada aikaiseksi mitään tarpeettomia tai kohtuuttomia esteitä eurovyöhykkeen maiden ja muiden maiden välille. Sisämarkkinoiden integriteetti täytyy säilyttää tässä suhteessa myös. Viimeinen haaste koostuu siitä, että meidän täytyy usein eri tavoin huolehtia siitä, että rahoituksellinen inkluusio säilyy. Hyvin usein meillä on sellaisia tahoja, joilla ei ole riittävästi saatavillaan rahoituspalveluita. Se aiheuttaa paljon erilaisia vaikeuksia arkipäivässä ja usein huonontaa myös yleisesti tilannetta. Uusi lainsäädäntö pyrkii siihen, että kaikilla kuluttajilla – on mahdollisuus avata tili, on erittäin tärkeä askel eteenpäin, varsinkin kun puhutaan rajoja ylittävästä säännöstöstä. Se, mikä tässä nyt on käynnistymässä, on erittäin mielenkiintoinen työ ja odotan innolla erilaisia luovia ja rakentavia ratkaisuja. Kuten totesin aiemmin, suhtaudun tähän yhteistyöhalukkaasti ja pyrin tekemään parhaan, jotta me saamme aikaiseksi sellaisia ratkaisuja, jotka ovat kaikille hyviä. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Alain Kadek, Tom, you have the floor. Kiitoksia. Kadek ei päässyt tänään paikalle, eli hän pyysi, että pidän hänen puheensa täällä. Yli kahdeksan vuotta on kulunut siitä, kun komissiolta tuli ensimmäinen vihreä kirja jäsenvaltioiden rahoituspalveluista, mutta kuitenkin nämä palvelut ovat keskittyneitä hyvin paljon kansallisella tasolla. Asioita on tehty. Hiljattain hyväksyttiin monia tekstejä, joilla parannetaan kuluttajien pääsyä vähittäismarkkinoiden rahoitustuotteisiin. Ja nyt näitä lakeja ollaan siirtämässä kansalliseen lainsäädäntöön, ja meidän täytyy varmo, varmistaa, että lainsäädäntöä pannaan täytäntöön ennen kuin laaditaan uusia. Komission tavoitteena on luoda digitaaliset sisämarkkinat ja pääomamarkkinat. Ja näin voidaan luoda todelliset rahoituspalveluiden sisämarkkinat EU-hun. Meillä on vielä esteitä, mitä tulee rajat ylittävään toimintaan rahoituspalveluissa ja tiettyjen tuotteiden avaaminen kilpailulle johtaa myönteisiin seuraamuksiin, esimerkiksi johtaa innovointiin, on yhä enemmän vaihtoehtoja ja erilaisia tuotteita, kuluttajahinnat laskevat ja mitä tulee jäsenvaltioiden rahoituspalveluihin, niin siellä tilanne on monimutkaisempi. Se liittyy hyvin paljon jäsenvaltioiden kulttuuriin, kieleen ja luottamukseen. Ja esimerkiksi henkilö, joka haluaa henkivakuutukseen ottaa yhteyttä sellaiseen vakuutusyhtiöön, joka puhuu hänen kieleen, kun puhuu hänen kieltään, niin johon hän luottaa. Ja sama koskee pankkeja tuotteita on vaikea siirtää ulkomaille, koska rahoituskulttuuri ja lainsäädäntö on erilaista eri jäsenvaltioissa. Ja meidän täytyy luoda kannustimia rajat ylittävälle toiminnalle sekä kysynnän että tarjonnan puolella. Digitalisointi on tapa päästä tähän tavoitteeseen, mutta se ei yksinään riitä. Kapasiteetti tällä saralla on tällä hetkellä hyvin rajallista – ja me keuskelemme sisämarkkinoilla, mutta esimerkiksi verotuksen alalla tai kuluttajoikeuksien alalla siellä asiat ovat kansallisvaltioiden päätettävissä ja me haluamme saattaa päätöksen sisämarkkinat, mutta meillä on vieläkin 28 verotus- ja sosiaalijärjestelmää. Mutta jotain edistystä voidaan saada aikaan nyt heti. PK-yritysten osalta on tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot luovat lainsäädäntöpuitteet puitteet ja talouspuitteet, jotka soveltuvat näiden yritysten tarpeisiin. PK-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka ja siellä luodaan työpaikkoja ja kasvua. Ja meidän täytyy helpottaa PK-yritysten rahoituksen saantia. Sen pitää olla painopistealueena. Tällä tavalla pankit, pankeilla on vähemmän pääomaa, kun ne myöntävät lainoja pk-yrityksille. Ja myöskin kuluttajien on voitava luottaa näihin tuotteisiin ja niiden tarjoajiin. Eli meidän täytyy katsoa, että kuluttajille tarjotaan heille sopivia tuotteita, eli lisätiedot ovat tärkeitä. Kuluttajien on voitava saada samaa turvaa sekä rahoituskysymyksissä kaikkialla Euroopassa. Kansalliset talletussuojat eivät vielä ole pantu täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa ja pankit ja vakuutusyhtiöt saavat tiettyjä takeita kuluttajille ja niiden täytyy toimittaa tietoja, jotta ne voivat tehdä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa ja kaikkien tahojen on saatava riittävästi tukea, jotta voidaan luoda rahoitustuotteita, jotka ovat saatavana kaikissa jäsenvaltioissa – ja siksi on keskeistä ottaa huomioon erityispiirteet kunkin toimijan ja kunkin tuotteen osalta. Komission ehdotus rahoituspalveluista mahdollistaa sen, että voimme uudelleen käynnistää tämän keskustelun ja edistää rajat ylittävää toimintaa ja luoda Euroopan laajuisia tuotteita tällä saralla. Kiitos. Yeah, thank you very much. Paljon kiitoksia, Tom annan puheenvuoron ESR-ryhmälle. Kay Swinburne. Korvataan Ashley Foxin Kay. Kiitos puheenjohtaja. Taidan korvata melkein kaikki tänään. Eli puhun useamman kerran. Ashley pyytää anteeksi, ettei päässyt paikalle. Hän kiittää komissio tästä asiakirjasta ja myöskin ideasta, että otetaan ensin kaikki irti nykylainsäädännöstä ennen kuin ehdotetaan uutta lainsäädäntöä. Mutta totta, että ja Euroopan kattavia markkinoita ei ole syntynyt vähittäis äh, rahoitusmarkkinoille. Ashley Fox uskoo, että on paljon oikeutettua luonnollisia rajoja, jotka johtavat siihen, että äh, kuluttajat käyttävät paikallisia palvelutarjoajia. Tämä ei vaadi EU-tason säätelyä. Sen aikaansaaminen voisi johtaa siihen, että palveluntarjoajat ottaisivat isompia riskejä, mikä voisi sitä tuotteiden hintaa tietyissä maissa. Hänellä on huoli tässä keskustelussa, ja se koskee joidenkin toimien käytännön toteuttamista, vakuutusnäkökulmasta eri oikeusjärjestelmät, erilaiset mar- vähentävät sopimusten siirrettävyyttä rajan yli. Mutta tämä sanottua, niin tämä ei pitää rajoittaa rajan ylittäviä toimia – mahdollisuuksia on, kun kuluttajien luottamus kasvaa ja innovointia ja kilpailua voidaan lisätä kautta EUn. Kuluttajien luottamuksen kasvattaminen ja selkeän informaation tarjoaminen rahoitustuotteista sekä parhaat valvotut käytänteet parantavat tulosta kuluttajille. Tämä voidaan päästä myös nykyiseen vakuusjärjestelmän kautta niin, että se kat- vaikuttaisi mahdollisimman paljon EU, EU, koko EU-ssa. Kilpailun lisäksi meidän täytyy luoda ympäristö, jossa tarvitaan innovoiville yrityksille mahdollisuuksia ja vain riskejä. Eurolla on mahdollisuus tulla maailman johtavaksi alueeksi rahoitusteknologian alueella, mutta ideoita täytyy kyllä testaamaan. Ja Isossa Britanniassa on tällainen säätelyhiekkalaatikko, jossa on kehitetty joukkorahoitussääntöjä samaa suojelun kokeilun aluetta voidaan soveltaa muissakin EU-maissa. Ja mielelläni jatkaa keskustelua tästä. Kiitos. Äh, Obaman vierailu oli niin vakuuttavaa, että, että viesti meni perille ja nyt liberaaleilla Safin Tveltz. Kiitoksia puheenjohtaja. Näin alkuun haluaisin kiittää esittelijää tästä avauspuheenvuorosta jossa hän sanoi, että hän haluaa löytää yksimielisyyden kaikkien ryhmien kanssa ja muiden kollegoiden kommentit myöskin ovat erittäin tervetulleita, varsinkin epp tapauksessa. Eli että tässä on nyt jonkunnäköistä halukkuutta saada aikaiseksi korkeatasoinen tulos. Se on mielestäni tärkeää, koska tämänhetkisessä poliittisessa ilmapiirissä jo muutamien vuosin, vuoden ajan kaikkien euroskeptisinkin kansallisista johtajista on edelleen innokas sisämarkkinoiden suhteen. Kaikki puhuvat siitä, mutta todellisuudessa hyvin vähän tapahtuu. Olemme saaneet nähdä esimerkiksi markkupalveludirektiivin ja äh, vakuutusdirektiivit ja niin poispäin, jossa on pyritty pääsemään sisämarkkinoihin ja poistamaan esteet, mutta käytännössä nähdään, että jäsenvaltiot jumittavat kaikki järkevät edistysaskeleet. Jäsenvaltioiden pitäisikin kysyä itseltään, suhtautuvatko ne vakavasti sisämarkkinoihin vai haluavatko ne puhua tästä kansallisesta mm, suverenisuudesta. Siinä tapauksessa me pyrkikö edes mihinkään yhtenäismarkkinoihin. Todellisuus on se, että jos haluamme sisämarkkinat saada aikaan, niin silloin meillä ei pitäisi olla mitään tabuja. Ei rahoitusmarkkinoissa harmonisointiin, ei pitäisi missään tapauksessa olla myöskään mikään tabu eikä suuri standardisointi. Jäsenvaltioiden täytyy silloin vastata kysymykseen siitä, onko niillä poliittinen tahto poistaa nämä esteet sen tieltä, sillä kyllä se merkitsee sitä, että kansallisten käytäntöjen täytyy muuttua. Sitähän se käytännössä tarkoittaa. Onko siis kansallisilla johtajilla rohkeutta myydä nämä ehdotukset omille eh, kansalaisille? Fintech mainittiin jo täällä erikseen. Jos me nyt koko ajan vain epäröimme, niin silloin vaan todellisuus ajaa meidän ohitsemme. Fintech löytää tapansa, se hajottaa järjestelmät. Ja jos se ei löydä kotia Euroopan unionista, niin se siirtyy muualle. Suuret yritykset nyt jo ilmaisevat, että ne lähtevät Euroopasta, koska täällä on liian monta estettä niiden toiminnalle. Haluammeko siis saada kunnianhimoisen ratkaisun, haluammeko, että Eurooppa on fintekin koti, haluammeko sisämarkkinat, siinä tapauksessa täytyy astua aimo harppaus eteenpäin. Vai aiomme tehdä kuten olemme muiden asioiden parissa tehneet ja puhua vuosikaupalla ja saada aikaiseksi erittäin surkeat laihallaiset tulokset. Minusta meillä on parempaa tehtävää. Toivottavasti nyt tässä otetaan erittäin kunnianhimoinen lähestymistapa, että me emme pelkää näiden tabujen rikkomista. EPV-kollega, joka sanoi, että No meillä on sellaisia asioita, jotka ovat meillä olemassa, josta lähdetään kansallinen suvereniteetti ja niiden toimivalta verotuskysymyksissä. Kyllä, samallahan meillä on oma vastuumme tietysti myös Euroopan unionin kansalaisille, jotka vihdoin haluavat nähdä Euroopan unionin toimivan, koska heidän luottamuksensa on murenemassa. Toivottavasti siis yhdessä esittelijän ja varjoesittelijän kanssa voimme saada luoduksi erittäin kunnianhimoisen Euroopan unionin kannan, joka tarjoaa todellisia vaihtoehtoja Euroopan unionin kansalaisille ja eurooppalaisille yrityksille. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Sophie. I don't... Paljon kiitoksia. Sofi, täällä ei Goen kollegoja näy. Vihreät, Sven Giegold, Sven. Kiitoksia, puheenjohtaja. En nyt toista kaikkea. Kiitoksia esittelijälle näistä selkeistä sanoista liittyen tähän lähestymistapaan, yhteistyöhön. Vihreiden kannalta pidämme hyvänä tätä vihreää kirjaa. Ja nyt parlamentin pitää sitten toimia kunnianhimoisesti ja varmistaa, että tässä ei ainoastaan ole luetteloa asioista, vaan että me painostamme nyt komissiota ja neuvostoa miettimään toimia, joiden kautta tätä kunnianhimoa voidaan toteuttaa. Meidän kannaltamme tässä on monta pääasiaa. Me tiedämme, että investoijat ja kuluttajat kärsivät tästä hinnoittelusta rahoitusjärjestelmässä. Eli he eivät saa korvauksia ottamistaan riskeistä ja usein heitä ei neuvota näiden tuotteiden osalta ja sen suhteen, kuinka riskialttiita ne ovat. Eli monet kuluttajat ja investoijat eivät saa tuottoa, jota heidän tulisi saada. Ja hyvin paljon rahaa menee hukkaan tällaiseen ylimitoitettuun välitysjärjestelmään. Kilpailulla ja rajat avaamalla voidaan vähentää tällaisia käytänteitä ja siksi lähestymistavan pitää olla se, jota komissio ehdottaa. Jotta tavoitteeseen päästään, eli että saataisiin investoinneista suuremmat tuotot, niin on tärkeää standardisoida tuotteita tiettyjen tarpeiden mukaisesti ja jotta voidaan tehostaa kilpailua ja siksi meidän täytyy tarjota turvallisia ja edullisia tuotteita. Meillä pitäisi myöskin olla parempi järjestelmä, mitä tulee tuotteiden vertailuun, jotta vertailu toimisi myöskin rajat ylittäen. Tässä mielessä on keskeisen tärkeää huomata, että PEP-aloite on ainoastaan yksi näistä mahdollisuuksista, kun kyse on rajat ylittävästä standardisoinnista, jotta voidaan edistää kilpailua. Ja lopuksi, ikävä kyllä, ja haluaisin nyt kuulla komission kannan, eli vihreä kirja ei ollut vihreä. Eli monet sijoittajat haluavat vaikuttaa sijoituksillaan ja haluavat auttaa siinä, että päästään ilmastokonferenssin tavoitteisiin. Ja pitäisi myöskin olla sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävä ja oikeudenmukainen kehitys rahoitusalalla yleisesti. Mutta ikävä kyllä vihreässä kirjassa ei ole sanottu mitään järkevää, jotta voitaisiin auttaa vihreää rahoitusalaa kasvamaan ja jotta voidaan suojella kuluttajaviherpesulta, eli kun on tuotteita, jotka väittävät olemassa kestäviä, mutta eivät sitä ole, niin pyytäisin, että komissio syventää vähän ajatteluaan tässä asiassa, jotta voidaan edistää kasvupotentiaalia vihreän ja kestävän rahoituksen osalta sen sijaan, että selitetään syrjään. Kiitos. Sven, before... Kiitoksia Sven. Ennen kuin annan efdd varjaesittelijöille puheenvuoron, muistutan teitä että tänään on Markuksen, Mar, Markuksen päivä, eli onnittelut yhteisestä pyhimyksestä nimipäivästä. Kiitoksia. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää henkilökohtaisesti. En nyt näe mitään suuria puutteita tässä vihreässä kirjassa. Tämän pohjalta voidaan tehdä varmaan tehdä työtä viiden periaatteen osalta, eli avoimuutta pitää lisätä – tietojen pitää olla ymmärrettävämpiä kaikkien rahoitustuotteiden osalta, koska se, joka tekee sijoituksen, haluaa mahdollisimman hyvin tietää, mitä hän nyt sitten ostaa. Koska usein kyse on henkilön koko elämän säästöistä, eli avoimuus on tärkeää. Ja sitten kilpailua pitää lisätä pankki- ja rahoitusalalla. Meidän täytyy välttää oligopoleja ja sitä, että nämä rahoitusmarkkinat keskittyisivät harvoihin käsiin ja johtaisivat sitten olikopoleihin. Ja pitää myöskin helpottaa tiettyjen tuotteiden siirrettävyyttä, mitä tulee henkivakuutuksiin, terveysvakuutuksiin, eläkkeisiin. Ja digitaalisia markkinoita pitää kehittää teknologista innovaatiota esimerkiksi maksupalveluiden osalta. Ja sitten pitää rajoittaa syrjintää, joka liittyy maantieteelliseen sijoitukseen, koska tämän tyyppisiä ongelmia on ollut. Eli tässä on viisi kohtaa, joiden pohjalta olemme samaa mieltä. No yksi kritiikin aihe komissiolle, koska vaikka tämä onkin tärkeä asia, niin on kuitenkin paljon tärkeämpiä asioita, joita komissio on tällä hetkellä hoitamassa, ja ne liittyvät näihin järjestelmäriskeihin rahoitusalalla. Eli jos säännellään näitä rahoitustuotteita vähittäiskaupassa, mutta sitten toisaalta neutralisoidaan näitä riskejä rahoitusalalla. Eli kun katsotaan tätä pankkitoiminnan eriyttämistä tai muita sääntelyehdotuksia, kun katsotaan näitä riskejä ja sitä, mistä puhuttiin myöskin Baselin yhteydessä ja kolmostason omaisuuserien osalta, niin meidän täytyisi enemmän keskittyä tähän työhön ja tämä tietysti on tärkeää, mutta meidän pitäisi nähdä, että tämä on hiukan toissijainen kysymys, koska meillä pitää olla jonkinlainen suoja näitä riskejä vastaan. Eli vielä tällä hetkellä on mahdollisuuksia tehdä jotain, meillä on vielä aikaa, mutta tämä aika saattaa mennä hukkaan ja saatamme joutua toiseen rahoituskriisiin. Ja komission syy olisi tämä sillä, koska se ei ole tehnyt riittävästi. Ja me sitten haluamme osoittaa, mihin suuntaan tällä hetkellä pitäisi edetä. Eli miettikää nyt jonkinlaista sääntelyä, koska on olemassa riski säästäjille ja veronmaksajille. Ne ovat vielä suuria. Ja sitten vielä toinen asia, joka liittyy tähän tekstiin. Eli ei nyt luoda mitään yhtäläisiä kilpailumahdollisuuksia tällaisia sisämarkkinoilla, koska nythän meillä on vielä valtavasti eroja ja epätasapainoa taloudessa. Eli tässäkin asiassa meidän täytyy sitten miettiä, pitäisikö tähän asiaan puuttua, koska jos me emme ota esille näitä eroja, joita on taloudessa eri jäsenvaltioiden välillä, niin sitten tässäkään ei saada aikaan hyvää tekstiä. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Mut kollegat eivät puheenvuoroa ole pyytäneet. Onpas. Bran Hayes. Ihan lyhyesti. Haluan kiittää esittelijää ja erityisesti työtä, jota on tehty vihreän kirjan parissa tähän mennessä. Tämä on tärkeä kysymys. Meillä ei ole sisämarkkinoita Euroopassa vähittäisrahoituspalveluissa. Edelliset puhujat totesivat, että siellä on ymmärrettäviä syitä kielieroja, markkinakohtaisia eroja, välitysjärjestelmän eroja. Tuotteiden markkinoinnissa, tuotteiden käytössä on eroja. Täytyisi olla kuitenkin kunnianhimoinen. Jos on jotain, jota emme Euroopassa saa hyvin tehdä verrattuna Yhdysvaltoihin, tämä osteskelumaasta toiseen – ja sen kautta ratkaisemaan kilpailu. Meidän tehdä lisäkilpailua väittäispalveluissa niin, että, että rahoitusalan välikädet eivät saa niitä voittoja, mitä ne nyt saavat. Ja kilpailuhan tässä avaimessa, jos ajatellaan esimerkiksi äh, kiinnilailla markkinoita, ja se vaihtuvakorkoiset kiinnilainat ovat kaksi prosenttiyksikköä kalliimpia kuin muissa Euroopan maissa. Tämä johtuu kilpailun puutteesta ja siihen täytyy tarttua. On tärkeää, että olemme mahdollisimman kunnianhimoisia niin tärkeässä asian kokonaisuudessa kuin tämä on. Koska rahoituspalveluissa nyt niin vähittäispuolella on ollut paljon äh, varaslähtöjä. Meidän täytyy ymmärtää vaikeudet. Minun kommentti kollegoille on, että ollaan mahdollisimman kunnianhimoisia kunnianhimoisia ACC, jolla on oikeasti väliä ihmisille rahoituspalvelut. Meillä on nyt arkkitehtuuri EU-ssa, joka vaikuttaa järjestelmän riskiin. Meillä on pankkiunionin arkkitehtuuri, vaikka työtä on vielä vähän jäljellä. Näitä huomioita on kuitenkin kiinnitetty tähän mennessä, tähän alueeseen. Ja tämä on lähellä tavallisten ihmisten elämää kautta Euroopan, jos olemme riittävän kunnianhimaiset siellä tämän vihreän kirjan parissa. Kiitos Brian. Haluatko joku muu kollega puhua? Sitten antaisin puheenvuoron komissiolle. Herra Pelle. Et, eikä se jalkapalloilija. Bowler, but not really. No melkein niin kuin se jalkapalloilija. Kiitoksia. Jotkut totesivat, että oli hyvin paljon innostusta, kun joulukuussa julkistettiin vihreä kirja. Ja haasteena on nyt se, että pidämme tämän innostuksen yllä. Meillä pitää olla kunnianhimoa, mutta myöskin realismia, jotta voimme hyödyttää sekä kuluttajia että teollisuutta. Meidän pitää myöskin kunnolla vastata kuluttajien tarpeisiin ja haluamme auttaa Euroopan taloutta toimimaan näin kaikkialla Euroopassa. Eli tällä hetkellä me nyt analysoimme noin 400 vastausta, jotka saimme vihreään kirjaan. Osa tuli kuluttajilta ja monet tulivat liitoilta ja ammattilaisilta ja myöskin julkisilta viranomaisilta. Meillä oli kuuleminen maaliskuussa. Siellä oli aika paljon ihmisiä paikalla, ehkä osa teistäkin esittelijä ja muutamat varjoesittelijät olivat paikalla ja hyvin aktiivisia konferenssissa. Panimme merkille sen, että digitalisointi voi olla etu teollisuudella, jotta päästään yli tietyistä esteistä sisämarkkinoilla, mitä tulee rahoituspalveluihin. Ja olemme saaneet jo hiukan palautetta tietyiltä tahoilta liittyen näihin kysymyksiin. Ja Ludvigson puhui tästä esimerkiksi maksudirektiivin osalta. Sieltä puuttui rajat ylittävä pääsy maksutileihin. Eli jos meillä olisi parempia järjestelmiä käytössä rahanpesun osalta, se olisi hyvä. Ja sitten digitalisointiin liittyy useita kysymyksiä, joita pitää käsitellä. Ja tämän osa vielä kuulemista ja parlamentin mietintö on osa tätä kuulemista. Ja mielestäni vielä voitaisiin tarkastella muita asioita, jotka otitte esille, esimerkiksi tämä vihreä rahoitus – No, emme ole tahallamme olleet hiljaa tästä asiasta, mutta komissiossa tehdään nyt työtä G20-ryhmään liittyen, liittyen makrotalouteen ja tukkukauppaan. Ja sitten nämä merkinnät myöskin liittyvät kuluttajakysymyksiin, eli me olemme hyvin avoita tälle mietinnölle. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Voidaan, tältä että voidaan jatkaa näin innostuneena. Uule, haluatko kommentoida vielä esittelijän jotain? Kyllä. Haluaisin vain kiittää kaikista näkökohdista, joita täällä on esitetty. Ehkä kannattaisi painaa luurit päähän, että ruotsia ymmärrätte. Niin, kiitän kovasti näkökulmistanne. Minusta on tosi tärkeää, että, että me otamme askelia eteenpäin. En minä usko, että me voidaan odotella. Kehitys kehittyy. Ja jos emme tee jotain sisämarkkinoilla, niin sitten muut menevät meidän ohi. Ja minä olen pakottanut, että lainsäädännön asioita pitää ohjata. Meidän täytyy myös vahventaa kuluttajan asemaa kaikessa. Kaikki täällä on selkeät. Olen pistänyt muistin asiat ja pyrimme vastaisuudessa löytämään, kuten sanoin, niin paljon konsensusta kuin mahdollista. Ymmärtämäni mukaan, jossa Maria sitten oikein ymmärsin, olemme kovasti samassa suuntaisia ja pyrimme tekemään kovasti työtä, että asia saadaan voimakkaasti esille. Mutta täytyy kysyä, kuinka pitkään voidaan odottaa. Liian pitkään ei voida odottaa. Meidän täytyy päästä työssä liikkeelle ja saada lainsäädäntöäkin kuluttajan asemaa vahvistettuksi myös pk-yritysten asemaa sisämarkkinoilla. Tämä on kovin tärkeää työtä ja totta kai minä tämän, että me löydämme yhdessä yhteisen kannan, joka on tulevaisuuteen suuntautunut, se vastataan tulevaisuuden haasteet, sillä Markkinat muuttautuvat päivittäin koko ajan. Mikään ei ole seisahtunut. Meidän täytyy pysyä liikkeessä ja parantaa kuluttajan asemaa kovasti. Kiitos puheenvuorosta. Odotan hyvää yhteistyötä. Niin tämä kykenisimme järkevään päätöksen. Saisimme toivottavasti mielekästä lainsäädäntöä sitten lopuksi. Kiitos. Paljon kiitoksia Ulle ja vähän aikataulusta. Kiitettämme esittelijä ja kaikkia keskustelun osallistujia. Tänään meillä oli ensimmäinen vaihto. 13.6. käsitellään mietintöluonnollista tarkistusten takaraja 28.6. keskipäivällä 12 tarkistuksia käsitellään sitten kesätauon jälkeen 21.8. Ekon äänestys 29. lokakuuta. Ja tämä menisi täysistuntoon suunnitelmien mukaan marraskuun ensimmäisessä täysistunnossa. Toivottavasti tämä sopii kaikille. Lopetetaan tämän kohdan käsittely. Kohta viisi pakolle tiedevaihto verotuksen alueella. Tärkeä aihe. Olkaa varvaisia. Meillä on paljon samanlaisia, saman nimisiä kohtia. Ehdotukset ovat eri vaiheissa. Rosatin sijasta Niedermaille oikein. Ludexilla laa puheenvuoro. Uh, will just basically provide you with the information. Kiitoksia Markus. Anna, vain sellaista tietoa, joka olen Rosatilta saanut. Kuten tiedätte, tässä kysymyksessä parlamentti on vain neuvoantavassa roolissa ja päätöksen tekee neuvosto. Kuten tiedämme, muutama kuukausi sitten neuvosto jo sopii poliittista päätöksestään tässä asiasta. Se on siis tämä realiteetti jolla tietysti on jotain vaikutuksia siitä huolimatta. Edustaja Rossaatti halusi painottaa sitä, että yhteistyö muiden varjoesittelijöiden välillä oli hedelmällistä ja tehokasta ja että siinä ollaan menossa kohti loppuäänestystä toukokuussa. Lisäksi hän toivoo, että tässä otetaan parlamentin näkemys huomioon. Siitä huolimatta Rosatti haluaisi kertoa teille siitä, että neuvostolle on lähetetty kirja, joka koskee tilannetta. Sikäli kun hän tietää, hän ei ole saanut mitään tietoa neuvostolta. Se ei ole hyvä merkki tulevaisuutta silmällä pitäen. Eli Rosati haluaisi pyytää komista neuvostolta kunnioittamaan tätä roolia ja varmistamaan siitä, että tulevaisuudessa yhteistyö tehdään paremmin. Itse tästä sisällöstä. Kuten tiedämme, tämä on ensimmäinen direktiivi, jossa otetaan huomioon OECDn BEPS-ohjelman kohta 13. Eli tämä on ensimmäinen veronkierto, veronkiertoa estävä paketti, jonka Moskovisi on esitellyt 142 tarkistusta ja 10 kompromissia suurin osa poliittisista ryhmistä on samaa mieltä siinä, että, siitä, että meidän Euroopan unionissa on paras yhdessä torjua veronkiertoa ja veron välttämistä ja lisäksi olla, ottaa komissio mukaan tietojenvaihtoon. Suurin osa ryhmistä ymmärtää, että komissio ei ole pelkästään sopimuksen vartija, vaan voi olla myöskin tärkeässä roolissa, kun valvotaan tätä tilannetta. Lisäksi suuri osa ryhmistä on sitä mieltä, että komission pitäisi sitä kertomus parlamentille ja neuvostolle, joka koskee direktiivin tehokkuutta. Kaksi sisältöön liittyvää kysymystä käsiteltiin esittelyiden välillä. Ensimmäinen niistä koski tätä 750 miljoonaa kynnystä. Jotkut halusivat kynnysarvoa madaltettavaksi ja esittelijän näkemys on se, että tuollainen muutos aiheuttaisi ongelmia, koska suurin osa PEPS-hankkeen muista maista eivät seuraisi. Ja se voi myös johtaa siihen, että eurooppalaiset yritykset joutuvat epäsuotuisaan asemaan. Lisäksi tämä kattaa noin 90 prosenttia yritysverotuloista. Ja toinen kysymys koski tätä soveltamisalaa, jossa taas ähm, esittely on sitä mieltä, että täytyisi pitäytyä alkuperäisessä ehdotuksessa. Ja komissaari täällä esitteli tuon ehdotuksensa, joka koski tätä julkista CBCR. Tässä suhteessa meidän täytyisi jatkaa toimintamme ja samalla hyväksyä OECDn työn tulokset, jotta voidaan luoda tasaveroinen toimintaympäristö kaikille. Loppuyhteenveto esittelijä haluaa painottaa sitä, että neuvosto, komissio ja parlamentti pitäisi löytää oikea tasapaino tekstin avoimuuden ja epäreilujen kaupankäyntien välillä niin, ettei vahingoittaa EU-yrityksiä ja luoda sellainen yritys, joka on turvallinen investoinneille ja yritysten toiminnalle. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Kiitos, Ludek. Ja nyt varjaesittelijät. Maurelin tila sijasta Pajelle puheenvuoro ryhmässä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kollega Maurelin puolesta pyydän anteeksi. Hän pyysi minua valittamaan kantansa, jonka luen. Jotain hyvää huonossa, niin kuin sanon, joskus sanotaan, jotain hyvää Panama Papersissa on näissä vuodessa. Tämä veroraportointi maattain on myönteistä, pitkän odotettu. Ja vero kierto on kehittynyt, mikä on ollut hattaa valtioiden budjettitulolle on oikein hyvä, että budjetit asettavat poliittista tahtoa ja kansallisyhteiskunta haluaa transparenssia. Me haluamme, että vero, oikeanmukainen verotus toteutuu, mutta jos oikeanmukainen verotus on tavoite, niin täytyy luoda tasavertaiset kilpailuolot ja yritysten kesken. Komission lainsäädäntöehdotus perustuu artiklaan sopimuksessa, jolla pyritään takaamaan sisämarkkinoiden hyvä toiminto. Huomisena äänestyksessä Mora pyytää teitä tarkastelemaan tavoitetta. Me emme pyri tarkastelemaan maksimiliikevaihtoja, me pyrimme maksimoimaan tuloja. Pyrimme kattamaan mahdollisimman paljon monikansallisia yrityksiä, luomme sellaiset olot, joissa monikansalliset ja kansalliset yritykset olisivat sisämarkkinoilla samalla viivalla. Mohalle mielestä vapaatantavat keskustelut herra Hostin kanssa eivät johtaneet minkään kompromisseihin. Moraal pyytää kollegoita kaikissa ryhmässä yhdistämään hänen ehdotuksensa taakse. Sosiaalidemokraatilla on neljä prioriteettia, joiden mielestä parlamenttia pitäisi kuulla muutakin kuin vain mielipiden vuoksi. Meidän pitäisi pysyä uskollisena Mä Ensimmäinen prioriteetti, kuten useimmat ryhmät, on oikeuksia se direktiivissä totesit, meidän pitäisi laatia normit kaikille monikansallisille yrityksille, joita pidetään suurina yrityksinä tilinpäätösdirektiivin mukaan. Eli 650 työntekijää ja liikevaihtoraja. STR-ryhmän toinen prioriteetti on, että meidän täytyy poistaa nämä voimakkaat kannustiset veropolkomiteen varten. Jäsenvaltiolla keskenäinen paine toimii ainoastaan, ja jäsenvaltiolla on kaikki tiedot kaikkien moni kansallisten yritysten maakohtaisesta toiminnasta ja verotuksesta EU-ssa. Tämä vaatii tiedonvaihtoa kaikkien jäsenvaltion kanssa, ei ainoastaan niiden maiden keskeisessä moni kansallinen yritys toimii vakaasti, koska ei ole mitä määritelmää siitä, missä monikansallinen yritys on, minne se on asettunut. Ja CBRstä äänestettiin ja osakkeenomistajista kansallisten yritysten pitäisi antaa välttämättä verotiedot, että verojen ö, välttelystä saataisiin tietoa. Ja tämä koskee jokaista oikeastaan mieluutta, jossa voidaan verottaa. Kolmas prioriteetti. Yksi direktiivin, direktiivin parantaminen toksistaan, on näitä jäsenvaltioiden välillä ei ole pakollista tietoa. Se on täynnä poikkeamia, täynnä porsanreikiä, joilla jäsenvaltiot voivat olla lähettämättä e- ennakoita tiedonvaihtoja. Ja Panama Papers ää, ää, valiokunta tutkii yhä enemmän näitä asioita ja demokratia on ja suvereniteetit pelissä, jos me olemme uskottomia Euroopan parlamenttina neuvoston suuntaan tässä aiheessa. Otetaan, kannetaanpa vastuu. Jos parlamenttia kuullaan, mutta jos teksti ei tapahdu ja tämä ei vastaa kansalaisten niin silloin olemme aiheuttaneet pettymyksen monille kansalaisille tässä ää, liikesalaisuusdirektiivissä asettamme paljon pettymyksiä kansalle. Se me meidän täytyy selväksi, että kaikki kaikki suuret monikansalliset yritykset, ainoastaan 10 prosenttia niistä, niiden täytyy raportoida toimintansa maattain. Kiitos. Thank you very much, uh, Yk. And now we come to the... Kiitoksia sitten ECRstä. Ruohonen Lerner. Pirkko. Kiitos herra puheenjohtaja Aluksi haluan kiittää raportööriä hänen hyvästä työstään ja siitä, että hän eteni kompromissihengessä läpi neuvotteluiden. Lisäksi haluan kiittää kollegoita rakentavasta yhteistyöstä. Mielestäni raportöörimme on saavuttanut esityksessään eräänlaisen keskitien, joka kuvastaa hyvin Euroopan parlamentin kaikkien ryhmien tahtoa kamppailla aggressiivista verosuunnittelua ja veronkiertoa sekä jäsenmaiden veropohjan rapautumista vastaan. Tämä esityshän velvoittaa monikansallisia yrityksiä maakohtaiseen raportointiin ja luo puitteet kansallisille viranomaisille vaihtaa näitä tietoja keskenään. Maakohtaisen raportoinnin ansiosta kansallisilla viranomaisilla tulee jatkossa olemaan paremmat välineet seurata ja varmistua siitä, että monikansalliset yritykset huolehtivat verovastuustaan siinä jäsenmaassa, missä voittoa on tehty. Myös OECDssä on tehty työtä maakohtaisen raportoinnin edistämiseksi, ja siihen työhön tämäkin esitys pohjautuu. Ja kyllä, aggressiivinen verosuunnittelu ja veronkierto ovat kansainvälisiä ilmiöitä, joihin tarvitaan nimenomaan kansainvälisiä ratkaisuja. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että esitys jää kuitenkin puolitiehen muiden muassa avoimuuden lisäämisessä ja kynnysarvoissa, joita noudatetaan monikansallisten yritysten maakohtaisessa raportin antamisessa, vaihdettavien tietojen laajuudessa ja toteuttamisaikataulussa. Mielestäni EUn olisi tullut asettaa itselleen OECDtä selvästi kunnianhimoisempia tavoitteita. Kuten tiedämme, suurin osa OECD-maista on sitoutunut noudattamaan maakohtaisia raportointia koskevia toimiohjeita. Harmiksemme myös tiedämme, että yksi paljon otsikoissa viime aikoina esiintynyt valtio ei vastaavia, vastaavaa sitoumusta ole vielä tehnyt mutta kuten lyhyen puheenvuoroni alussa totesin, olen suhteellisen tyytyväinen edustaja Rosatin aikaansaamaan tulokseen ja toivon rakentavan yhteistyön jatkuvan veronkierron vastaisessa taistelussa. Se on lopulta meidän kaikkien yhteinen etu. Kiitos. Thank you very much. Uh, now I give... Kiitoksia. Ja sitten liberaalista Van Jyvenhausen. Thank you very much, Chair. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia myös onnitteluista. Välitän eteenpäin. Okay, okay. Well, we'll try our best. <laughs> no tehdään parhaamme. Haluaisin kiittää edustaja Saattia hyvästä työstä, ei pelkästään tästä mietinnöstä, vaan hyvästä yhteistyöstä muiden kanssa. Mielestäni hän on esittänyt erittäin hyviä kompromisseja. Mielellämme tuemme niitä ja on hyvä nähdä, että kaikki suhtaudumme myönteisesti siihen, että tietojenvaihdosta tehdään pakollista, automaattista ja sellaista, että se pohjautuu yhdenmukaisiin määritelmiin ja vastavuoroisuuteen tietenkin. Edustaja Rosati mietinnössään otti esille sen, että parlamentille pitäisi kertoa tämän automaattisen tiedonvaihdon tuloksista. Tuemme täysin sitä ja olemme halunneet myös sitä vahvistaa. Olemme myöskin luonnostelleet tarkistuksen, jonka avulla varmistetaan se, että emme pelkästään saa kertomusta siitä, miten paljon näitä tietovaihtoja on ollut, vaan myös laadullisesta puolelta. Mikä on lopputulos? Olen kovin ilahtunut siitä, että yhdessä kompromississa nyt tällä hetkellä todetaan, että komission täytyy kertoa parlamentista sekä määrästä että lopputuloksesta. Sillä me emme halua tästä mitään paperitiikeriä, jota ei, josta enää ikinä kuulla. Tästä syystä meillä on vielä viimeinen pyyntö kaikille kollegoillemme. Toinen tarkistus, jonka luonnostani niin ei vielä ollut tullut otettua huomioon, Kysymys on tästä tarkistuksesta. Nythän ei ole ylipäätään tällaista asetustarkistusta tulossa. Olen esittänyt tarkistuksen, jonka mukaan kolme vuoden kuluttua meidän tulisi katsoa sitä, onko äh, asetus täytäntöönpanto oikein, toimiiko se, tuoko se meille sitä tietoa, jota tarvitsemme niin kipeästi. Ja haluaisin, että pohtisitte uudelleen sitä, että ottaisitte huomioon ehkäpä tämän asetuksen hyvän arvion kolmen vuoden kuluttua. Siinä kaikki tällä hetkellä. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much, eh, Cora. Kiitoksia. Guesta ilmeisesti kukaan ei... Ai siellä. The apologies okay. of... Niin pyydän anteeksi varjostelen puolesta. Hän haluaa kiittää esittelijä tästä työstä, mutta hän on myöskin laatinut useita tarkistuksia ja on itsestään selvää, että hän tukee mahdollisimman suurta läpinäkyvyyttä, jotta voidaan sulkea näitä porsaanreikiä ja vääristymiä, joita on nähty. Hän tukee myöskin maakohtaista raportointia ja siis tätä suurta läpinäkyvyyttä, mutta hän on kuitenkin erittäin huolissaan tästä ehdotuksesta, eli että komissiolla olisi tässä vastuu, vaan jäsenvaltioiden pitäisi tässä toimia – ja jos tämä pakollista, niin olkoon sitten niin, mutta komissiolla ei pitäisi olla tätä ylimmän tason vastuuta näissä asioissa. Uh, uh, Kiitoksia. Ja sitten vihreistä Moliskas Keiso. The Greens. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Vaikka automaattinen tietojenvaihto verotusalalla on askel eteenpäin. Se ei ole täys, täydellinen maakohtainen raportointi, jota me haluaisimme nä- näkevän. Olen kuitenkin huolissani siitä, että jotkut kohdat ovat sellaisia, että parlamentin kantaa ei ole ratkaistu huolella. Tärkein kohta koskee tuota kynnysarvoa ja minkä kokoisiin yrityksiin nämä säännöt soveltuvat. Sekä tässä parlamentissa että komission maakohtaisessa ehdotuksessa, joka julkaistiin pari viikkoa sitten, meillä on aika korkea kynnys yrityksillä, joiden liikevaihto on yli 750 miljoonaa euroa. Vihreänä haluamme rinnastaa tämän kynnyksen laajojen yritysten määritelmään, joka löytyy tilintarkastus direktiivistä 40 miljoonaa yli 250 työntekijää. Sen löydätte tarkistuksesta 35. Esittelijä SD-ryhmästä, GUEsta, EFDDstä ja ALDEsta tukivat myös tätä Esittelijä on kuitenkin päättänyt olla liittämättä tätä mietintöönsä. Minusta se on äh, aika huono asia, joten haluaisin, että nämä korostettaisiin esitys, äänestysluettelossa, sillä tarkistus 133 ja 136 ovat tärkeitä. Parlamenttina DAC 4 näkemyksemme antaminen ei enää ole oleellista, koska parlamentti on jo epämuodollisen tulokseen päässyt. Siitä huolimatta meidän täytyy välittää vahva viesti siitä, että kansanedustajina meidän täytyy vaatia sitä, mitä OECDssä tehdään, ja että suhtaudumme vakavasti avoimuuteen. Minusta meillä täytyy olla tiukempi kanta, jos halutaan välttää tämän sopimuksen asettama ennakkotapaus, joka selkeästi Eurooppa ja eurooppalaiset sivusta tarkkailijoiksi. Tarkistukset 48-128 jotka liittyvät verotukseen. Ja me tarvitsemme sitä sellaisissa transaktioissa, jotka eivät ole EU-puolella, jos ei ole mitään todisteita siitä, että niitä verotetaan määränpäämaassa. Olemme vaatineet tätä myöskin Panaman papereissa ja se vastaisi itse asiassa esittelijän huolenaiheisiin siitä, että EU täytyy olla kunnianhimoisempi kuin muun maailman. Ja näin olemme myös huolissamme siitä, että tämä kaupallisuus tulee liikaa esille. Se ei saa estää kehitystä. Maakohtaisissa tiedoissa annettu tieto ei ole millään tavalla kaupallista salaisuutta, joten sitä ei tulisi käyttää tässä tekosyynä. Artikka 17.4 ja 70, tarkistus 75 korostavat näitä. Olemme esittäneet myös toissijaisuuskysymyksiä tarkistuksissa ja pilottihankkeita kehitysmaiden kanssa, kuten myöskin sanktiot, jotka kohdistuvat siihen, jos raportointia ei tapahdu. Se on mielestäni tärkeää, jos haluamme, että tämä on oikeasti toimiva. Kysyisinkin siis kollegoilta, että voisitte tukea näitä meidän ehdotuksiamme, jotta saisimme vahvemman alkuperäisehdotuksen. Paljon kiitoksia. Kukaan kollega ei ole vielä pyytänyt puheenvuoroa, joten annan puheenvuoron komission edustajalle, herra Pibon. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä on tärkeä kokonaisuus komissiolle. On kysymys verojärjestelmän luomisesta, jossa yritykset maksavat oikeudenmukaisen osansa, ja se on ollut uuden komission tärkeä tavoite. Seurattavuuden lisääminen yhtäältä verohallintojen kesken toisaalta su- suuremmalle yleisölle siihen suuntaan ovat ratkaisevia osia tällaisen järjestelmän luomiseksi. Viime vuoden lopulla luotiin jo yksi osa tästä, eli automaattinen tiedonvaihtoehto ennakkopäätöksistä veropäätöksistä. Paljon kiitoksia valiokunnalle ja parlamentille ylipäätänsä erittäin hyvästä yhteistyöstä, vaikka aikataulu on ollut erittäin tiukka. Tiukka se on ollut koska kaikki ovat samaa mieltä, että täytyy edetä nopeasti tähän suuntaan. Ei pidä hidastella. Tämä DAC 4 ehdotus on ratkaiseva, koska se tarjoaa verohallinnolla välttämätöntä tietoa, jotta ne voivat asiallisesti arvioida veronmaksajan riskiarvioita. Kaikilla verhallinnoilla ei ole tuota tietoa. Sekä tämä on ratkaisevaa. Verhallinnoilla on nyt helpompi arvioida veronmaksajan riskiprofiilia ja myöskin kohdentaa verotarkastuksia, auditointia. Tämä on aito parannus aggressiivisen veros, verojärjestelyiden suuntaan. Tällä harjoituksella tarjota suur, laajalle yleisölle kaikkea informaatiota, jotta semmoisia tarkastella asioita. Sitä varten on toisia aloitteita. Komission tavoite tässä ehdotuksessa oli muuttaa ne toimet, joista sovittiin OECD-tasolla yksi kerrallaan. Tämä on tärkeää meille, koska meidän pitää olla tarkkana kun erilaisia kerroksia, erilaisia ilmoitusvelvollisuuskerroksia eurooppalaisille yrityksille. Näiden kerrosten täytyy olla johdonmukaisuuksia ja vaihdettavan tiedon täytyy olla vertailukelpaista. Me pyrimme myös luomaan tasaisen pelikentän EU monen kansainvälisten, monikansallisten yritysten ja ei-EUn monikansallisten yritysten kesken. Ja komissio on taistellut kovasti ja tämä toissijaisen mekanismin avulla, joka täällä on mainittu, kaikki ei-EU-monikansalliset yritykset jollain toimintaan sisämarkkinoilla ovat CBCR-vaatimusten alaisia ja tämän tiedonvaihdon alaisia veroviranomaisten kesken. Siksi mistä tämä ehdotus noudattaa suhteellisuusperiaatetta ja sen tasapuolinen. Pari asiat, jotka on mainittu. Kynnys kynnyksen suhteen ehdotus pitäytyy siihen, mitä OECD on hyväksy PEPS 13 alla. Kynnys vaikuttaa korkealta, mutta painottaisin, että tämä 750 miljoonan luku pätee yritysryhmään ja sinne voi olla joko tätä yhtiöitä ja muita riippuvaisia yrityksiä, joidenka, jotka alittavat tämän kynnyksen, mutta tämä kokonaisarvo arvoaggregaatio on se, mikä ratkaisevaa. Ja se, että tässä on otettu huomioon globaalia liikevaihtoa, se osoittaa sen, että vaikka kynnys vaikuttaa isolta, se kattaa 93 prosenttia globaalista tulovirrasta. Jos me tiputtaisimme kynnystä, yritysten määrää kasvaisi aika paljon, mutta suhteellisesti globaalit tulot eivät nousisi samaan samassa suhteessa. Ja juuri tässä suhteessa ehdotus on myös suhteellisuusperiaatetta kunnioittava. Viittaus 17 artikla 14 pois on poistettu suhteessa tietojen luottamuksellisuuteen, mutta johdotaudassa todetaan selkeästi, että oletetaan, että vaihdettava tieto tämän ehdotuksen alla on sellaista, että sitä ei katsota luottamukselliseksi. Kuten totesin, tämä julkinen elementti, siinä on toinen osansa. Se käsitellään pian. Me uskomme, että tämän esityksen hyväksyminen parlamentin lausunnon myötä helpottaa sitä, että veroviranomaiset saavat tarvitsemat, tarvitsemansa tiedot ja että luodaan myös tasapuolinen taakka, velvoite monikansalliselle yritykselle niin, että ne kilpailijat, jotka ovat aktiivisia eu mutta eivät ole sijoittuneet eu kun kohtaavat täsmälleen samat vaatimukset. Tämä ei ole viimeinen palikka seurattavuuden lisäämisessä. Kyllä me sen tiedämme. Tässä on yksi pala isommasta palapelistä. Lisää täytyy tehdä. Voidaan jatkuvaa rakentavaa yhteistyötä kanssanne. Kiitoksia jälleen työstänne. Thank you very much, Ludek. As uh, our... Kiitos sitten Ludek. Onko sinulla jotain lisättävää? I guess no once more thanks. No, kiitokset varjoesittelijöille ja toivottavasti saadaan hyvää yhteistyötä aikaiseksi, josta komission edustaja puhui, sillä tässä tapauksessa näin ei ihan ollut. Kiitoksia esittelijälle, varjoesittelijöille ja kaikille kollegoille. Tässä nyt on sama ongelma kuin muissa verotuskysymyksissä. Eli neuvosto on löytänyt jo poliittisen sopimuksen ja odottanut nyt meitä, mutta ei pidä meistä huolta. Mutta tämä nyt ei ollut loppu, vaan tässä on prosessi käynnissä ja prosessin aikana voimme sitten vahvistaa vaikutusvaltamme. Äänestys toimitetaan huomenna. Eli huomenna siis äänestetään 11.45-12.30. Eli kaikki ottakaa äänestyskortti mukaan, erityisesti minä. Ja tämä menee sitten täysistuntoon, toukokuun ensimmäiseen täysistuntoon. Eli kiitoksia ja sitten kohta seitsemän varapuheenjohtaja Peter Simon saa nyt puheenvuoron. Ja. Okay, dear colleagues, um, before we start... No niin, kollegat, ilmoitan teille heti, että meidän täytyy keskeyttää tämä kokous puoleksi tunniksi. Tämä tapahtuu myöhemmin tämän kohdan jälkeen. Voimme laittaa budjettikeskustelut vasta kuudelta. Tätä viimeistä kohtaa pk-yrityksestä ei käsitellä varmaan ennen kuutta. Eli 20 minuutin puolen tunnin paussi. 20 minuutin, 30 minuutin paussit jouduttaneen pitämään tässä käsittelyssä eri kohteen keskivälillä. Ja PK-yritysten rahoituksen parantaminen päämaonissa. Tänään käsittelemme tarkistuksia. 249 tarkistusta on tehty tähän mietintöön. Ennen ensin aina puheenvuoron esittelijälle Otmar Karsille. Herr Vorsitzender, herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitoksia näistä tarkistuksista. Korostaisin vielä, että pyrin saamaan mahdollisimman laajaa kannatusta tälle tekstille, koska tämä on selkeä yhteinen kanta joka liittyy pk-yritysten rahoitukseen ja sen välttämättömyyteen, jotta voimme edistää pk-yritysten toimintaa pääomamarkkinoilla ja sisämarkkinoilla. Ja arvostan siksi näitä tarkistuksia, joita on käsitelty kompromissi neuvotteluissa. Ne eivät ole mitenkään puoluepoliittisia, vaan ihan aiheisiin liittyviä. En nyt puhu siitä kukaan esittänyt mitä tarkistuksia, vaan mitä aiheita tässä on tullut esiin. Parhaat on otettu mukaan tekstiin. Olen tästä jo keskustellut varjoesitilöiden kanssa ennen kuin määräaika tarkistusten jättämisen osalta meni umpeen. Eli halusimme katsoa, mitkä ovat kaikkein keskeisimpiä aiheita tarkistusten osalta – Emmekä nyt yrittäneet tehdä tästä mietinnöstä mitään joulukuusta, johon kaikki otetaan mukaan, tai jotka kuuluisivat paremmin toisiin mietintöihin. Mietintöluonnos on nyt pohjana keskustelulle, ja kun katsotaan näiden tarkistusten lukumäärää, niin PK-yritysten erittely on tärkeää, kun katsotaan niiden kokoa ja myöskin alueellisia erityispiirteitä. Eli tästä asiasta pitää vielä keskustella paljon enemmän. No tietysti otan nämä tarkistukset esille sitten, kun neuvottelemme kompromissitarkistuksista, eli pitää paremmin määritellä pk-yrityksen ja hoitaa tämä eriyttäminen. Ja sitten pk-yritysten rahoituksesta toteaisin, että meidän täytyy selkeämmin todeta, että rahoitus on yhdistettävä yritysten koko toimintakaareen. Klassisia pk-yrityksiä on, niiden lisäksi on myöskin startup-yrityksiä ja sitten on alueellisia pankkeja, jotka toimivat tärkeässä roolissa. Ja jotta tämä voidaan kunnolla ottaa huomioon, pk-yrityksille pitää antaa pk myöskin muista jäsenvaltioista enemmän kuin mitä tähän mennessä on tehty. Mutta on myöskin selvää, että täytyy monipuolistaa näitä rahoitus- ja luottolähteitä. On esimerkiksi ehdotettu enemmän riskipääomaa, ja ei voida sulkea pois näitä ehdotuksia, jos haluamme taata näiden talletusten suojan. Ja sitten meidän täytyy keventää luotonantoa pk-yrityksille. Hiljattain tästä asiasta keskusteltiin täysistunnossakin. Ja sitten ollaan pitkälti samaa mieltä siitä, että startup-yrityksiä pitää tukea paremmin ilman, että tätä estetään kansallisilla säädöksillä. Ja sitten myöskin byrokratian purkamiseen tähdätään monissa tarkistuksissa ja siihen, että paremmin määritellään oikeasuhtaisuus. Meidän täytyy yhdistää nämä tarkistukset ja muokata niitä. Eli meidän ei nyt pidä käydä tätä keskustelua ideologisesti, mutta sanoisin kuitenkin, että tämä kolmas pylväs pankkiunionissa – tai sitten STS-asiat, niin niitä en halua ottaa esiin tässä mietinnössä. Meidän täytyy muistaa, että tämä on oma-aloitemietintö, ja nyt ei tarvita mitään rinnakkaiskeskusteluita eurooppalaisista pk-yrityksistä. Nämä asiat kuuluvat lainsäädäntöön, jota nyt käsitellään – eivätkä tähän mietintöön. No tietysti oli muitakin ajatuksia tarkistuksissa, joista puhuimme. On puhuttu esimerkiksi yhtenäisestä PK-yritystunnusnumerosta ja julkisesta tietopankista PK-yritysten osalta. Tai sitten, että eurooppalaisilla PK-yrityksillä olisi erillisiä tukiohjelmia – mutta uskon, että tarkistusten avulla saamme aikaan tasapainoisen tekstin, josta monet löytävät omia asioitaan. Tarkistuksia on paljon. Niitä on nyt luokiteltu. Ne ovat harvoin ristiriitaisia, eli ne oikeastaan syventävät ja täydentävät tekstiä. Ja tältä pohjalta alamme sitten muotoilla kompromissitarkistuksia ja keskustelemme tästä varjoesitilöiden kanssa ja olen hyvin avoin yhteistyöllemme. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijälle. Alde on pyytänyt puheenvuoroa. Joyha korvaa tänään Bakkerin keskustelussa. Hänen pitää kohta lähteä, eli varmaan kaikille sopii tämä. Eli Joyha Aldesta. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitoksia tästä valmiudesta antaa minun puhua ensin. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää lämpimästi tästä mietinnöstä. Hän on tehnyt samanlaista työtä kuin tähän mennessäkin ja hän mainitsi, että tästä puhuttiin tosiaan jo täysistunnossakin, eli PK-yritykset ja niiden luontonsaanti on tärkeää että tätä asiaa korostetaan mietinnössä, eli luotonsanti PK-yrityksille on saatava paremmalle tolalle. Ja Aldessa ja varjoistelijan Philip Wackerin nimissä haluaisin todeta, että haluamme keskittyä pk-yritysten rahoituslähteiden monipuolistamiseen ja tällainen yhden koon lähestymistapa ei kuitenkaan käy, vaan meillä pitää olla monenlaisia ehdotuksia PK-yrityksille. Olemme puhuneet jo siinä, että pankkilainoja ei voida korvata. 99 prosenttia EUn yrityksistä ovat PK-yrityksiä. Näitä on siis 23 miljoonaa Euroopassa. Ja hyvin usein viitataan sitten Yhdysvaltojen malliseen pääoma rahoitukseen, mutta se on hyvin epätodennäköistä täällä. Mutta siitä huolimatta tämä toinen painopistealue on se, että meidän täytyy varmistaa pääomamarkkinoiden rahoitus pk-yrityksiä silloin, kun se on mahdollista. Ja nyt kyse on fintechistä, joukkorahoituksesta ja muista innovatiivisista rahoitusvälineistä. Ja nämä kolme alaa ovat sellaisia, joille Alde on tehnyt tarkistuksia. Eli pääomamarkkinaunioni tarvitsee oikeudellisia puitteita, jossa lähennetään kansallisia järjestelmiä. Ja toiseksi me katsomme, että pk-yritysten pääomamarkkinoilla meidän pitää korostaa tätä työtä. Ja kolmanneksi toivomme, että komissio julkaisisi vuosittaisen raportin jossa käydään läpi PK-yritysaloitteiden täytäntöönpanoa, jotta parlamentillakin olisi sitten mahdollisuus arvioida näitä kysymyksiä. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten SND-ryhmästä Ygbaye. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, kollega ei päässyt paikalle. Minä korvan hänet. Kovasti kiitän Mark Karasia erinomaisesta työstä ja kaikkia kollegoita panoksesta. Kuten mainittu, olemme tyytyväisiä mietintöön. Ei ole mitään kohtaa, missä olisimme täysin eri mieltä. Tämä PK-yritysten tuottaminen Euroopan pankkiviranomaiseen lausunto ei voi nyt sanoa, onko tämä tukitekijä PK-yritysten tapauksessa ihan vertailtava. Onko komissio arvioinut tämän välineen toimintaa, pitäisikö sitä tehdä pysyvä vai ei. Kuten Karas totesi, meistä pankin merkitys pk-yrityksellä on erityisesti marginaalisilla alueilla, saarilla, periferisillä alueilla. Siksi me tuomme paikallisten alueellisten pankkien toimintaa. Me haluamme, että vakaita luotolähteitä on. PK-yritykset ovat maantieteellisesti hyvin erilaisia, ne sosiaalinen tilanne muuttuu, rahat rahoitustilanteetkin poikkeavat. Me tarvitsemme uusia rahoitusvälineitä, esimerkiksi yksityisten rahoitu- tarjoama rahoitus sekä private equity-tyyppinen ja joukkorahoitus. Näiden täytyy olla tärkeä osa pääomaa unionia ja pyydämme komissiolta säätelyä tällä alueella. Me haluamme myös toimia, joilla taataan pienten pankkien luottoinstrumenttien saatavuus. Hallitustalainen PK-yrityksellä on yksi tärkeä alue. Pitäisi myös miettiä sellaisia alueita, tämmöisiä funding for landing PK-yrityksen aloitus, jossa hallitus voi lainata pankille, pankeille, jotta ne voisivat sitten lainata eteenpäin pk yritykselle Täytyy myöskin levittää tietoa eri rahoitusmahdollisuuksista, joita PK-yrityksellä on meidän mielestä on myös erittäin tärkeää arvioida ja taistella rahoituksen saatavuuden alueella tapahtuvan syrjinnän suhteen. Ja mielestäni on erittäin tärkeää, että monen ryhmien mielestä tämä on myös erittäin tärkeä asia. Me pyydämme, että komissio takaa, että eurooppalaiset rahoitusmuodot ottavat huomioon syrjintäongelman. Ja meidän täytyy parantaa pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia luomalla tällainen Bank järjestelmä, että yrityksiä johdetaan pankkien parin, jos ne ovat ole saaneet rahoitusta. Ja myöskin täytyy pitää olla että voidaan saada ulkoista tukea äh, pk-yritysten rahoitusvakauden vuoksi. Ja olemme mielemme yhteistyössä tämän mietinnön seuraavassa vaiheessa. Kiitos. Vielen Dank, Yg. Kiitoksia, Yg. Ja sitten ECRstä. Tässäkin on sijainen osokille, eli Case Winburn. Thank you, Mr. Simon. Kiitoksia, Mr. Simon. Niin, esitän kollegan kommentit tänä iltapäivänä. Ensinnäkin hän haluaisi kiittää esittelijää ja korostaa sitä, että esittelijä on tuottanut erittäin hyvän mietintöluonnoksen, jota tuki varjoesittelyiden enemmistö. Ösari muistaa, että mitä suuria ristiriitoja on kokouksen aikana ollut, ja siitä syystä oli aika yllättävää hänelle, että näin paljon tarkistuksia asetettiin tähän oma mietintöön. Esittelijä on aiemmin selventänyt tätä yhteistä ekon kantaa varsinkin pk kohdalta, mutta valitettavasti hyvin monet näistä esitetyistä tarkistuksista, jotka koskevat esimerkiksi laajempaa makrotaloudellista keskustelua tai muita asioita, joista meillä on jo erityismietintöjä, joita työstämme. Muutama tarkistus on esitetty jossa sanotaan, että ylisääntely ja yksinkertaisen sääntöjen puute voi olla pk-yrityksille haitallista ja jarruttaa niiden kehitystä. Tämän mukaisesti hän tukee kaikkia niitä tarkistuksia, jotka pureutuvat tähän ongelmaan, kuten 67 tai 87. Hän suhtautuu skeptisesti tarkistuksiin, joiden tavoitteena on täysi sääntöharmonisointi, kuten esimerkiksi tarkistus 35. Hän myös vetoaa siihen, että mietintö jäisi sukupuolineutraaliksi. Sitten on paljon sellaisia tarkistuksia, jotka ovat yleisluontoisesti makrotaloudellisesti merkittäviä, säästöpolitiikkaa, rahoituskriisi, pankkiunionia ja niin poispäin. Edustaja Yseru uskoo, että tässä mietinnössä meidän pitäisi olla mahdollisimman tarkkoja keskittyä PK-yrityksiin. Ja siitä syystä hän ei halua tukea sellaisia tarkistuksia, jotka jäävät tämän mietinnön soveltamisen ulkopuolelle. Tavoitteena on saada yhteinen kanta aikaiseksi ja lisätä tapoja, joiden avulla voidaan saada erilaisia rahoitusmalleja yrityksille käyttöön EU-ssa. Tässä suhteessa meidän ei kannata nyt keskustaa pankkiunionin säätelyvaatimuksista tai IDISistä. Meillä on erityiset mietinnöt näistä kysymyksistä. Kuten esittelijä totesi tämän prosessin aluksi, edustaja Öser haluaisi pitää tämän mietinnön nimenomaan spesifinä tältä tässä suhteessa. Vielen Dank, Kollegin Swinburne. Kiitoksia. Ja sitten Guesta Paloma Lopez. Ist nicht. Hän ei olekaan paikalla. Edustaako joku häntä? Ilmeisesti ei. Eli sitten vihreistä. Kato edustaja Lamberia. Che. Kiitos puheenjohtaja. Tunnistin kutakuinkin itseni tuosta saksan kielestä. Mä Filipin puolesta, joka ei päässyt tänään paikalle. Sardien nelosesta monet Basel 3 kysymykset myös. Niissä olemme samaa mieltä. Äh, Herkarsin kanssa enkä mäkään vastustaneet tämä äh, pk että vaikka Lambert esitti vaikka pankkipääoman riskipainotuksen muuttaminen oli se paras keino tarjota pk enemmän luottoa. Tällä oli tarkoitus äh, pitää PK-yritysten luotto-osuus ennen Basel, sillä tässä on sellainen Basel 3, mutta muutokset eivät ole, oletko vain isät. EBR on osoittanut, että tämä PK-yritysten tukijärjestelmä ei ole mitenkään lisännyt PK-yritys luotonantoa. Ne, jotka eniten lainaavat PK-yrityksellä, käyttävät sisäisiä mallia pääomatarpeen tarjoamiseksi. Ne, jotka niitä käyttävät, sitovat tähän liian paljonkin pääomaa EBRn mukaan on tärkeää, että pääomitetaan pk-yrityksiä kunnolla, ei oteta liikaa riskejä ja äh, lasketa liikaa äh, rahoitusta. PK-yritysten luotonannon vähentäminen on ollut uhka, jolla on pyritty vähentämään säätelyä. Ja päin näistä pankeista tulee enemmän haittaa äh, taloudelle. Ja sitä pahamman, on tärkeää luoda ri, riskinsietokykyä ja meidän pitää pitää pk-yritykset pois kriisistä eikä luoda kriisiä, vaikka tämä ei ole kiireellinen ongelma. Meidän täytyy kuitenkin miettiä, mitä tarpeettomia esteitä pk-yritysten saannissa voi olla. Meidän täytyy edistää pk-yritysmyönteisiä rahoitusmalleja. on tätä isot yritykset ja isot pankit luovat vaikeuksia pk-yrityksille, erityisesti kun vaikeudet alkavat toiset laskuttamalla liikaa palkostaan, toiset maksamalla liian myöhään. Ja tähän jälkimmäisen pitäisi puuttua eikä pidä vesittää näitä vakavaraisuussääntöjä. Me, me, me vetäisimme sveitsiläisen VR-pankin, joka on ollut innovoiva PK-yrityksen ystävällinen pankki, ja se on ollut robustisti PK-ystävällinen myös kriisien aikaan. Me toteamme, että liisaus ostojen luotettamisen sijasta voi olla sekä lisäajille että lisäksi tarjoajille voittoisa yhdistelmä. Ei tämä merkitse, että meidän pitäisi mitenkään peukaloida riskipainotuksia, mutta jos lisäyksellä annetaan turhia esteitä, ne pitäisi poistaa. Arvopaperistäminen ei mitenkään maagisesti luo luottamahdollisuuksia pk-yrityksellä, eikä se mitenkään tajanomaisesti poistaa riskejä luottojärjestelmästä. Meidän mielestä pk-yritykset eivät hyödy arvopaperistamista, mutta jotkut pankit ja rahoitusalan välitahot hyötyvät, eikä kansalaiset erityisesti. Vähemmän kiinnitetty huomiota äh, liian ison rahoitusjärjestelmän luoman taakan poistamiseksi. Se on liian iso kansalaisten tarpeeseen nähden. Pitäisi kiinnittää enemmän huomiota maakohtaisiin suosituksiin euroalueen maakohtaisissa suosituksissa ja euroalueen suosituksissa jotta luotaisiin sitä taloudellista vakautta, jota pk-yritykset todella kaipaavat sen sijaan, että tuotaisiin rahoituksen välittäjiä ja obligaatioihin joukkolaihin sijoittajia. Myös Cosme ja 22 ovat tärkeitä rahoitusvälineitä ja niissä pitää arvioida, tukevatko, rahoitavatko riittävästi pk-yrityksiä ja voivatko ne pehmentää pk-yritysten rahoituskriisiä. Ja no ihan lopuksi vihreänä me olemme sitä mieltä, että pitää painottaa, että pankkien lainauksen ja päivämarkkinarahoituksen pitäisi olla aina keino rahoittaa pk-yrityksiä, joita edistää. Meillä pitäisi olla vaihtoehtoisia rakennus, rahoituskanavia, joita pitää, johon pitää kannustaa, joita pitää tutkia. Me kannustamme, että jäsenvaltiot panostaisivat sveitsalaisen VR-järjestelmään, joka on 74 perustettu, ja minä viittasinkin jo tähän. Sveitsalaisen VR on tällainen täydentämä rahoitusjärjestelmä, ja tukee erityisesti rakennus, vähittäiskaupan ja tällaisten palveluiden alueella yrityksiä, on selvitysmekanismi, clearance-systeemi, jolla yritykset voivat ostaa toisiltaan käyttämättä ää, Sveitsin frangeja, ja se on suhdannekehityksen vastainen kontrasyklinen järjestely. Kiitoksia. Sitten EFDDstä Marko Sanne. Hänkään kyllä ei ole paikalla. Kukaan mukaan ei ole EFDDstä enää paikalla. Sitten ENFstä ei myöskään ketään, eli sitten menettely ilman puhujalistaa, eli kansanpuolueesta Esteri Lange. Right, okay, I can be... Selvä, eli voin puhua aika lyhyesti. Tuen esittelijää hänen lähestymistavassaan. Yksi asia, joka oli aika mielenkiintoinen, oli se, että aina puhutaan näistä luottohakemuksista ja miten ne on sitten evätty monissa maissa – ja sitten katsotaan näitä keskusmaita ja periferiamaita ja katsottu, että jos luotto on evätty, niin sitä tapahtuu ihan enemmän näissä periferiamaissa. Mutta ei tilanne ole näin mustavalkoinen. Ja jos nyt katsotaan tietoja, joita on saatu Euroopan keskuspankista, niin näissä raja periferiamaissa 40 prosenttia näistä hakemuksista hylätään keskeisissä maissa vain 15 prosenttia, mutta esimerkiksi Alankomaissa tämä hylkäämisaste on 45 prosenttia, eli korkeampi kuin Irlannissa tai Espanjassa ja ainoastaan alempi kuin Kreikassa. Eli mitkä ovat syyt tälle? Kun nyt katsotaan keskuspankin tutkimusta, niin siellä ei ole mitään vastauksia. Ja jos katsotaan sitten Alankomaiden keskuspankin tekstiä, sielläkään ei ole vastauksia. Eli ehkä tämä mietintö olisi hyvä mahdollisuus katsoa, mitkä ovat kaikki nämä erinäiset syyt, koska olen varma, että kyse on useammasta syystä. Ja luottamus, joita investoijilla on eu niin mitkä ovat näiden lukujen takana olevat syyt? Eli tässä vain yksi lisähuomio esittelijälle, mutta kaiken kaikkiaan tämä on ihan erinomainen teksti. Kiitos. Vielen Dank. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ilmeisesti ei. Eli sitten esittelijä uudelleen ja sen jälkeen sitten vielä komissio. Kiitoksia näistä puheenvuoroista ja oikeastaan vahvistivat sen, mitä tässä tekstissä on. Mehän emme nyt keskustele näistä tästä tekstistä, vaan siitä, miten käsitellään tarkistuksia. Ja olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanoivat, että oma mietinnön osalta meidän täytyy keskittyä niihin kysymyksiin, jotka liittyvät pk-yritysten rahoitukseen, eikä nyt puututa lainsäädäntökysymyksiin, joita tällä hetkellä käsitellään sitten muissa yhteyksissä. Eli ei mitään tarkistuksia, jotka liittyvät lainsäädäntöehdotuksiin, pitää keskittyä olennaiseen. Ja toiseksi, monista asioista on jo keskusteltu. Meillä pitää olla tällainen eriytetty määritelmä pk-yrityksistä, koska tällainen eriytetympi määritelmä johtaa myöskin siihen, että rahoitusmahdollisuuksia voidaan eriyttää enemmän – Tästäkin jo puhuttiin. Ja sitten uusia rahoitusvaihtoehtoja. Eli tässä nyt ei pidä heittää lasta pesuveden mukana, koska kyse ei ole siitä, että tätä lukumäärää supistettaisiin huomattavasti, vaan täytyy katsoa, miten saadaan uusia rahoituslähteitä, miten niitä voidaan vahvistaa. Eli tarvitaan uusia ja myöskin vanhoja rahoituslähteitä, koska muuten meille jää näitä rahoitusvajeita. Ja nämä lopussa tulleet ehdotukset, eli tällainen eriytetty analyysi on tullut esille ja ehdottaisin, että kaikki tarkistukset, joita emme hyväksy, koska ne liittyvät lainsäädäntöehdotukseen, niin johdatosan kappaleessa voidaan sitten viitata siihen, että nämäkin asiat tulevat esiin mietinnössä, mutta eivät ole kuitenkaan sen varsinainen aihe. Ja sit näin ehdottaisin nyt tämän keskustelun pohjalta. Eli tässä nyt ei ole mitään ongelmia yhdistää näitä tarkistuksia. Kiitos siitä. Kiitoksia esittelijälle ja varjo esittelijöille. Ekon valiokunnassa 13.14. kesäkuuta toimitetaan äänestys ja syyskuussa sitten täysistunnossa. Ja kuten totesin, ennen kuin menemme yleiseen talousarvioon kello 18, niin pidämme 56 minuutin tauon, koska kollegat Gajer ja muut tulevat tänne kello 18. Eli nähdään kuudelta. Keskeytän kokouksen.

passer. So, no, liebe. das hatte ich auch noch nie. Okay. So, if I look around now. No niin. Eli hyvät, hyvät kollegat, täällä on vain yksi naispuolinen, yksi miespuolinen kollega paikalla. Also, sehr geehrter Berichterstatter, lassen Sie uns anfangen. 18 Uhr 2. Kello on kahta yli kuusi. Eli nyt jatkamme kokousta. Eli Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoito vuonna 2017. Valmistelija on Ferber Ja sitten budjettivaliokunnasta esittelijä Jens Gaie on myöskin paikalla. Eli Jens, saatkin heti puheenvuoron ja sen jälkeen sitten Ekonin valmistelija Felda. Dankeschön. Herr Präsident. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Eli en nyt enää voi ehdottaa, että menisimme Hiri baariin pelaamaan korttia, kun meitä on nyt jo enemmän paikalla. Mutta emmehän me täällä huvin vuoksi ole. Eli ihan lyhyesti kertoisin, mikä on tilanne. Eli Ekon valiokunnassa on käynnistetty tämä talousarviomenettely ja katson nyt hiukan mitä tehdään seuraavaksi. Odottelen 25. toukokuuta, koska silloinhan komissio esittelee budjettin vuodelle 2017 ja sitä ennen on valmistelevaa työtä, kun katsotaan näitä suuntaviivoja. Siellä ei ole enää paljon tekemistä. Euroopan parlamentti jo täysistunnossa on hyväksynyt nämä suuntavivat suurella enemmistöllä. Eli siinä on katsottu, kuinka paljon EU saa käyttää varoja. Ja vihreätkin tukevat tätä. He äänestävät kyllä tyhjää, koska tässä tekstissä on myönteisesti tai ei torjuvasti puhut, puhuttu ITERin ydinfuusioreaktorista. Se vain hankaloitti elämäämme, mutta voidaan sanoa, että nämä suuntavivat ovat saaneet kuitenkin tukea Euroopan parlamentissa. No sitten monet kollegat ovat täydentäneet työtäni ja ne ovat neuvoston kannasta erilaisia, koska ne ovat realistisia koska mä nyt kuvasimme tämän tilanteen vuoden 2016 osalta, emmekä näe mitään syytä muuttaa nyt tätä. Eli tilanne on nyt muuttunut niin vähän, että voimme sanoa, että vuoden 2017 talousarvio, josta sitten tehdään lopullinen päätös myöhemmin, niin siellä on samanlaisia haasteita kuin tänäkin vuonna. Ja entäs sitten neuvosto? neuvosto laati tekstin ja ensimmäiset neljä sivua ovat ihan kopioitu suoraan. Ja viimeisellä kahdella sivulla siellä on lisätty jotain. Ja siellä näkee, että siellä on katsottu tätä tekstiä. Ja ensimmäisellä kerralla kun luin sitä, ajattelin, että tässä on nyt joku painovirhe. Tämä on tämä vanha asiakirja. Mutta sitten myöhemmin huomasin, että näin ei ole. Ja neuvosto ei toimi niin kuin me, eikä laadi tätä talousarvioita paikan päällä. Eli se vain on tehnyt kosmeettisia muutoksia. Ja siellä on se, mitä neuvosto aina sanaa, eli siellä on katsottu näitä liikkumavaroja. Eli siellä on katsottu näitä talousarvion ylärajoja ja siinä on jätetty riittävästi ilmaa suhteessa monivuotiseen rahoituskehykseen, jotta näitä varoja voidaan käyttää sitten, kun tulee yllättäviä tilanteita. Tämän vuoden kokemukset ja talousarviomenettely on se, että nämä liikkumavarat, jotka liittyvät nyt pakolaiskriisiin, eli kategoriat kolme sisäpolitiikka ja neljä ulkopolitiikka, niin ne täytyy käyttää viimeistä senttiä myöten. Ja jos nyt sitten tämä tilanne ei huomattavasti muutu, niin silloin samoin käy tämän vuoden talousarvion osalta. No, parlamentin lähtökohta nyt on päätetty ja siellä on kuvattu tätä konfliktia, niin kuin asia on neuvostossa käsitelty, eli meillä on ollut käytössä sisä- ja ulkopoliittisia välineitä pakolaiskriisissä. Ja ne ovat mahdollisia tällä keskipitkällä rahoitusvälillä. Ja sitten parlamentti on painostanut tähän suuntaan. Muuten tämä ei olisi toteutunut. Ja sitten budjettia ei voitaisiin hyväksyä. Ja sitten pitäisi laatia heti ensimmäinen lisätalousarvio jotta voitaisiin rahoittaa hätäapuvälinettä ja hyväksyä Europolin laajentuminen. Eli tämä lähtökohta on hyvin monimutkainen ja se on samoin monimutkainen ensi vuonna. Talouskriisistä ei vielä ole täysin selvitty. Tämä nyt on huomattu jäsenvaltioissa. Ja jos katsomme kaikkia jäsenvaltioita, emmekä pelkästään näitä parhaiten pärjääviä, niin silloin on todettava, että Euroopan unionin menot ovat parantaneet Euroopan talouden tilaa ja tätä toimintaa tullaan jatkamaan. Ja keskipitkän aikavälin rahoituspuitte on sellainen, joka on rakennettu hyviä aikoja varten, ja sitten kun ei ole hyviä aikoja, niin sitten rakennelma onkin hiukan kyseenalainen. Ja sitten pitää keskustella vielä monivuotisen rahoituskehyksen uudistamisesta. Ja tietysti tämä keskustelu liittyy myöskin tähän talousarvioon. Ja olin ehdottanut, ai niin yksi asia vielä. Yksi ehto valiokunnassa on se, että nämä talousarvioluvut, jotka liittyvät FSään, niin ainoastaan 3,38 miljardia on saatu kasaan. Eli budjetista otetaan rahoja pois. Ja yksi ehto on sitten se, että meidän täytyy tarkkailla tällaisia toimia. Ja sitten meidän täytyy tässä budjetissa katsoa, millaisia talousraportteja raportteja komissio on julkistanut, ja ne pitää yhdistää hiukan tähän menopolitiikkaan. Meillähän on tämä vuotuinen kasvuselvitys, meillä on talouden ohjausjakso, ja meidän on katsottu, miten rakenteellisesti heikot jäsenvaltiot pärjäävät. Ja sitten meidän täytyy katsoa näitä päätelmiä, joita mietinnössä on. Uskon, että silloin saamme selkeä eurooppalaista taloudellista lisäarvoa. Ja tietysti eh, se pitää vielä hyväksyä täällä parlamentissa. Sitten nuorisoaloitteiden kohdalle on jätetty hiukan liikkumavaraa. Ei siksi, että katsoisimme, että nämä ovat turhia varoja, vaan siksi, että olimme samaa mieltä komission kanssa. Komissiohan totesi, että ensin täytyy katsoa, millaisia tavoitteita saavutetaan näiden aloitteiden kautta. Eli myöskin talousarvioon käsittelyssä täytyy ottaa nämä asiat huomioon. Haluamme edelleen torjua köyhyyttä. Sehän liittyy horisontti 2020 tavoitteisiin. Erityisesti haluamme torjua lasten köyhyyttä. No, maksutilanne on hiukan parantunut Meillä on tämä monivuotinen rahoituskehys, siellä on nyt uutta rahaa. Ja sitten, kun meillä on kasantunut näitä vanhoja laskuja, niitä on nyt huomattavasti vähemmän. Ja meidän täytyy vielä katsoa sitten hiukan myöhemmin vielä, kun varat on käytetty, mutta jos näitä sitoumuksia kasaantuu, niin meidän täytyy sitten rajat ylittäen budjettivaliokunnassa jälleen puuttua tähän tilanteeseen. Eli täytyy tietää, että tämä ei ole mitenkään kadonnut, vaan tämä liittyy budjetin teknisiin ongelmiin, mutta vuoden 2017 osalta tämä ei varmaankaan aiheuta mitään erityisiä ongelmia. Eli tässä nyt nämä ehdot. 25. toukokuuta komissio esittelee tämän tekstin, sitten se menee neuvostoon neuvosto muuttaa sitä oikeaksi katsomallaan tavalla. Ja sen jälkeen me käsitelemme sitten neuvoston muuttamaa tekstiä ja on mielenkiintoista sitten katsoa, mitä talous- ja rahasioiden valiokunta odottaa tässä asiassa. Kiitoksia, Geier budjetista ja sitten Felbea esittelijä meidän valiokunnassamme, Olkaa hyvä. Eh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia budjettiesittelijä. On hienoa, että vuosien jälkeen käsittelet taas tätä budjettia. Itsehän näin tein itsekin kaksi kertaa. Silloin meillä oli enemmän oikeuksia, eikä vain sanottu, mistä pitää säästää, mutta – näistä asioista voidaan sitten puhua perussopimusvaliokunnassa. Eli kiitoksia näistä tiedoista talousarviosta 2017. Mehän olimme jo äänestäneet täysistunnossa näistä ehdoista, eli ne ovat kaikille tuttuja. Ja nyt tiedämme, että tilanne on aika jännitteinen talousarvion osalta. Ja kun katsotaan nyt tätä toimintaa neuvoston kanssa, meidän pitäisi tässä kuvata tätä eurooppalaista lisäarvoa. No, me olemme tässä valiokunnassa hiukan paremmassa tilanteessa. Me käsittelemme vain paria merkityksetöntä budjettikohtaa, mutta toimimme tässä hyvin intensiivisesti. Ja erityisesti viittaisin nyt näihin kolmeen virastoon, joita olemme käsitteleet: EBA, ESMA, EIOPA. Viimeisen kahden vuoden aikana olen käsitellyt näitä vastuuvapausmenettelyssä – ja siellä on sitten kohtia budjettimenettelyssä, joita täytyy tarkastella. Eli onko tässä nyt asioita, jotka ovat kiireellisesti tärkeitä. Ja sitten minun täytyy toimia MIFID-esittelijänä, eli IT-infrastruktuurit ESMassa, ne täytyy laskea mukaan budjettiin. Ja sitten joskus tuntuu, etteivät kaikki asiat ole tärkeitä Eli nämä kolme talousarviota ja kolme virastoa täytyy ottaa vielä erityistarkastelun kohteeksi. Ja me odottelemme vielä komission ehdotusta liittyen virastojen kehittymiseen ja niiden rahoitukseen. Eli oman rahoituksen osalta täytyy varmistaa, että siellä pystytään tekemään tehokasta työtä, eikä sitten jouduta tutkimaan näitä asioita myöhemmin veronmaksajien varoilla. No sitten kapasiteetin rakentaminen muiden kuin teollisuusalan sidosryhmien osalta. Ja sitten tämä veroohjelma ja valmistelevat toimet. Tänään on tästä keskustellut ja huomenna on sitten äänestys, eli enemmän yhteistyötä veroviranomaisten kanssa, kun ajatellaan TAX-valiokuntaa. Ja sitten nyt neuvotellaan sitten erityisvaliokunnasta liittyen Panama-papereihin. Ja sitten pitäisikö veroviranomaisille antaa enemmän tehtäviä, ja mehän haluamme täällä enemmän läpinäkyvyyttä. Ja saattaa olla niin, että meidän pitää tässäkin ryhtyä sitten valmisteleviin toimiin, ja tehdä yhteistyötä vir- virka- veroviranomaisten kanssa. Yhteistyötä pitää laajentaa ja tehostaa, koska tässä vero on paljon asioita, joita ei tunnettu siinä vaiheessa, kun ne, se hyväksyttiin. Eli tässä nyt kolme tärkeintä aihetta. Eli valvontaviranomaiset, sitten tehokas työ kustannustehokkuus. Ja ehkä voitaisiin vielä varmistaa, että parlamentin edut otetaan huomioon tason kaksi lainsäädännössä ja sitten mitä tulee tietojen vaihtoon, sekin pitää ottaa huomioon. Ja sitten puhuttiin jo 1,5 miljardin miljoonasta, miljardista, mitä tulee rahoituspalveluiden infrastruktuureihin ja sitten Finance Watch ja Better Finance saavat meiltä rahoitusta. Meidän pitää hiukan tarkemmin katsoa tätä. En tunne mitään kansalaisjärjestöä, joka saisi näin paljon julkista rahoitusta suhteessa sen omaan toimintaan tai omaan rahoitukseen. Eli tätä pitää katsoa. No sitten muuten komissio tukee näitä ajatuksia, eli ja sitten Fiskaalis 2020, tästä jo puhuttiin, meillä oli ohjelma, kaksi, jossa oli 30 miljoonaa euroa, mutta kaksi kertaa on jo muokattu tätä viranomaisapudirektiiviä, eli tälläkin saralla pitää nyt katsoa, mikä on oikeusperusta. Sitä nyt ei voida muuttaa, mutta täytyy myöskin katsoa, mitä kaikkea liittyy tähän fiskaisohjelmaan ja mitä sen puitteissa pystytään tekemään. Eli me tiedämme, mitä välineitä tähän liittyy. Ja sihteeristö lähetti tänään sähköpostin poliittisille ryhmille näistä pilottihankkeista ja valmistelevista toimista – Eli yksi ajatus, joka minulla on mielessä, haluaisin siitä puhua vielä varjoesittelyiden kanssa. Ja sitten olisi hyvä, koska silloin kun oli budjettivaliokunnassa, muistan tämän, eli kun meidän täytyy työstää näitä asioita, niin meidän täytyy myös antaa hiukan armoa budjettivaliokunnalle, jotta koko budjetti ei kaadu. Minähän tunnen tämän asian myös toiselta puolelta koska tämähän on budjettivaliokunnan toimiala, mutta me tiedämme kyllä, mitä asioita itse olemme käsitelleet ja olisi hyvä, jos nekin otetaan huomioon. Kiitos. Kiitoksia valmistelijalle. Sitten Varjo, esittelijä. Eli seuraavaksi Swinburne ECRstä. Kiitoksia, kiitoksia molemmille esittelijöille. Kuten Ferber totesi, ekovaliokunnan päävalvonta-alue, kun puhutaan EU-budjetin rahan käytöstä, on ISA-budjetit. Ja äh, hyvin voimakkaasti on sitä mieltä, että meidän tulisi säilyttää noissa kohdin tämänhetkinen tilanne. Aiempina vuosina, kun olemme puhuneet vastuuvapauden myöntämisestä, on selkeästi saatu nähdä, että erityisesti osa budjetista on nyt käyttämättä ja siitä syystä periaatteessa en ole sitä mieltä, että budjettia kannattaa lisätä, varsinkin kun tarkastellaan kun näiden taso kaksi toimenpiteiden parissa on työskennelty, niin tuo työ on nyt vähenemässä ja kuten Ferber mainitsi, meillä on erityinen IT-ehdotus, ehkäpä sitä voitaisiin pohtia. Minusta tärkeintä olisi säilyttää tämänhetkiset raken, rahoitusrakenteet niin, että ne saavat suoraan valvomiltaan markkinatoimijoilta äh, varoja ja vain pelkästään niiltä, joita ne suoraan valvovat. Eli ESMA ja luottoluokituslaitokset äh, olisivat tässä mukana. Näin voitaisiin katsoa näiden järjestöjen toimintaa ja kansalliset valvontaviranomaiset olisivat tässä myös mukana, jotka vastaavat tästä suorasta valvonnasta. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, jotka rahoittavat puolet isästä ja toinen puoli, joka tulee EU-budjetista, asettaa tasapainon niin, että kansalliset valvontaviranomaiset valvovat työtä, mutta samalla se säilyttää virastojen EU-luonteen. Lisäksi varoittaisin sitä vastaan, että ei otettaisi käyttöön näitä sakkoja, Isot haluaisivat nyt pitää omissa budjettikohteissaan sen sijaan, että lähettävät nämä suoraan EU-budjettiin, aivan kuten eh, kun pääosasto tekee. Kannustimet ovat tässä suhteessa tärkeitä ja en haluaisi tätä tasapainoa rikkoa. Jään odottelemaan yhteistyötä esittelijän kanssa ja toivon, että tässä budjetissa pysytään mandatin piireissä. Ja näin kuitenkin saada se riittävä joustavuus, jota on tai jota tarvitaan tulevaisuudessa. Burn in among... Kiitoksia. Odottelemme muita varjoesittelijöitä, mutta tällä välin sitten toinen varjoesittelijä. Eli Sä... ei, no kumpikaan ei halunnut puheenvuoroa. Ja, no sitten valmistelija saa vielä puheenvuoro, koska komissiokaan ei ole paikalla. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä tästä puheenjohtajatehtävän hoitamisesta, koska muuten itse olisin joutunut toimimaan puheenjohtajana tänään halusin sitä välttää, koska muuten Gaier olisi saanut sellaisen vaikutelman, että minä täällä nyt anastaisin kaikki tehtävät itselleni. Eli kiitos siitä. Okei, okay, olemme samaa mieltä varmaan saamme muita samalle kannalle, koska suhtaudun tähän hyvin kriittisesti ja mehän äänestämme täysistunnossa tästä ja sitten torstaina myöskin toisesta tekstistä, eli voimme ottaa selkeästi kantaa siihen, mitä nämä kolme valvontaviranomaista ovat tehneet. Ja sitten talousarvion valvontavaliokunta on vielä kopioinut meiltä pari asiaa. Eli valmistelevaa työtä on jo tehty, kun ajatellaan nyt tätä tilannetta. Ja olen puhunut kaikkien kolmen kanssa näiden tekstien valmistelusta. Haluaisin kuulla heitä ja katsomme, saammeko sitten nämä asiat hoidettua samanaikaisesti. Ja sitten haluan kiittää kollegoita yhteistyöstä EPPn varjoesitellen kanssa budjettivaliokunnassa. jonka kanssa olen tehnyt tiivistä yhteistyötä. Kiitos. Dank, ähm. Kiitoksia. Eli aikataulu on se, että 13. helmikuuta tarkastellaan tekstiä ja 19. helmikuuta on sitten määräaika tarkistusten jättämiselle. Tarkistuksia käsitellään 31. elokuuta ja samana päivänä on sitten valiokuntaäänestys. Ja lokakuun toisessa täysistunnossa on sitten loppuäänestys. Eli hauskaa illanjatkoa. Esitystä on käyty loppuun ja jatkamme huomenna sitten aamulla aikaisin.